mes chers collègues, je vous invite à prendre place. Hyvät kollegat, olkaa hyvät ja menkää paikoillenne. Nyt käsittelemme kahta mietintöä. Yksi valiokunta-aloitteinen mietintö ja yksi lainsäädäntömietintö. Tässä käsittelemme tarkistuksia näihin kahteen mietintöön. 499 tarkistusta tuohon lainsäädäntömietintöön. Ja lisäksi siis sen alkuperäisen mietintöluonnoksen tarkistus ja sitten on vielä paljon tarkistuksia toiseenkin. Viime päivinä on puhuttu erilaisista toimenpiteistä. Varjoesittelijät tapaavat tällä viikolla Strasbourgissa ja varjoesittelijät tapaavat myös ensi viikolla Brysselissä. Muistutan, että neuvosto on jo hyväksynyt EFSI 2 koskevan kantansa joulukuussa 2016. Ensinnäkin haluaisin varmistaa, ettei esityslistaan ole huomautuksia ja se voidaan tällaisenään hyväksyä. Roberto, onko sinulla jotakin sanottavaa? Ehdotankin, että annamme nyt puheenvuoron yhteisesittelijöille. Ensin kuitenkin, sopiiko teille se, että käsittelemme tarkistuksia jotka koskevat näitä kumpaakin mietintöä. Jos meidän, me käsittelemme ensin tarkistukset, jotka liittyvät lainsäädäntömietintöön ja sitten vasta tarkistukset, jotka koskevat tätä toista mietintöä, niin silloin emme varmaankaan saa tätä tehtyä kello kahdeksan mennessä. Eli sopiiko nyt esittelijöille, että käsittelemme kummankin mietinnön tarkistukset yhdessä? Kumpi haluaa aloittaa? Muuda Bulman. Ja, herzlichen Dank. Äh, Kiitos molemmille puheenjohtajille ja kiitän myös kollegoita tästä laajasta mielenkiinnosta molempiin mietintöön. 395 tarkistusta täytäntöönpanon kertomukseen ja 499 lainsäädäntökertomukseen. Tämä osoittaa ehdottomasti sen, että kollegat ovat osallistuneet hyvinkin intensiivisesti, mikä on hyvä. Tänään tämä päivä on Jose Manuelille ja minulle kuuntelun paikka. Haluamme todellakin käyttää tilaisuutta hyväksemme ja antaa kollegoiden puhua meidän ehdotuksistamme. Ja tämä koskee molempia mietintöjä, emmekä me näe mitään valtavia konflikteja täytäntöönpano mietinnössä. Monet kesk- tarkistukset keskittyvät johdantosan kappaleisiin. Ja siinä on tehty paljon parannusehdotuksia. Ja sitten olemme tehneet kompromissiehdotuksia, jotka on lähetetty teille – ja nämä kompromissiehdotukset teillä on kirjallisena ja pyysimme, että huomiseen mennessä kello 14 ottaisitte kantaa näihin kompromissitarkistuksiin. Ja tämä on täysin avoin ja monitahoinen suuntainen prosessi. Eli keskiviikkona sitten puhumme näistä teidän ehdotuksistanne varjoesittelijöiden kokouksessa. Ja mitä tulee sitten tähän lainsäädäntömietintöön, niin siinä on muutamia painopisteitä, joihin keskustelu on keskittynyt. Mainitsen ne tässä ihan lyhykäisesti, koska uskon, että me hyvin voisimme käyttää vielä hieman ajatuksen vaihtoa tästä. Yksi keskustelun painopiste on korvamerkintä, Esittelijä on ehdottanut, että mennään pidemmälle kuin komission ehdotus ja että ESIR 2 käyttöaloissa olisi kriteerinä YK on kestävyyskriteerit yhteisenä luon, yhteisenä tällaisena laatu tavallaan mittarina. Ja kollegat ovat sitten myös halunneet tarkistaa tätä komission alkuperästä, jossa tämä 41 prosenttia on lisätty tähän COP21. Toinen painopiste on tämän täydentävyyden käyttäminen. Tässä on kysymys siitä, että tätä tulostaulua käytettäisiin enemmän, sitä tulisi tällainen johtava väline. Toinen liittyy erityistoimien määritelmään, joita siis Euroopan investointipankki käyttää, eli tästä meidän täytyy puhua. Mitä tulee sitten taas tähän hallinnointiin? Tähän toinen esittelijä on tehnyt ehdotuksia, että tästä tehtäisiin enemmän tällaiseksi yritys ja ää, äh, yritystyyppisemmäksi ja, ja tavoitteellisemmaksi, mutta tähän me palaamme vielä. Kaksi muuta asiaa vielä. Eli että tätä äh, eriytettäisiin sektoraalisiin äh, näkökulmiin ja maantieteellisiin näkökulmiin. Molemmat ovat asioita, johon kollegat ovat viitanneet tärkeinä asioina ja he te ovat tehneet niihin tarkistuksia. En nyt halua mennä tässä eh, asioiden edelle. Nämä asiat, jotka minä eh, otin tässä esiin, eh, olivat minulle tärkeitä ja mitä Jose Manuel sitten haluaa sanoa. La transition est faite, José Manuel est invité à No niin, nyt sitten Jose Manuelilla on puheenvuoro. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä puhutaan kahdesta mietinnöstä täytäntöönpanoa mietintö tämä ohjelman pidentämismietintö, lainsäädännön mietintö tietenkin, nämä kaksi mietintöä, tämä täytäntöönpano mietintö kulkevat käsi kädessä. Tämä liittyy myös tähän rahaston pidentämiseen. Kiitän tässä varjoesittelijöitä heidän työstään ja tarkistusehdotuksista, joita on tehty. Kiitän myös kollegani Udo Bulmania yhdessä tehdystä työstä vielä, jotta tämä rahasto aina toimii investoijien puolesta ja puoltaa alueellista, sosiaalista, taloudellista kohesiota. Tämän, ja sen pitää toimia kaikissa jäsenvaltioissa. Olen monta kertaa sanonut, että tässä pyritään mm, toimimaan talousen toiminnan eteen. On sanottu, että mitään kiintiöitä ei haluta. Se on varsin selvä. Halutaan pitää kiinni kohesiopolitiikasta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että täytyy tehdä kaikki mahdollinen kysynnän hyväksi, minkä takia sitten onkin tämä Euroopan investointineuvontakeskus laadittu. Sitä ei kuitenkaan aina käytetä, mutta sen neuvontatoiminta on ilmaista tai maksutonta ja sen toiminta on ratkaisevan tärkeää, kun toteutetaan laadukkaita hankkeita. Eli esitetään tällaisia hankkeita ja tavallaan konkretisoidaan tämän, t- tätä investointijärjestelyä. voi olla kyse rajatyöstä hankkeesta tai myös alakohtaisista hankkeista alueiden sisällä. Sitten nämä investointijärjestelyt voivat koskea pienimuotoisempiakin hankkeita. Joten rahaston täytyy olla avoin kaikille, jotta nämä pienimmätkin hankkeet saavat rahoituksen. Rahaston täytyy myös ottaa huomioon paikka, jossa hanketta aletaan toteuttaa ja ottaa huomioon myös täydentävyys, todellisuus ja miten hanke mahdollisesti vaikuttaa muihin asioihin. Euro. Tämä rahasto ei ainakaan aina ole kovinkaan näkyvä, vaikka tietenkin tämä pk-yritysikkuna ja sen toteuttaminen on ollut varsin onnistunutta. Yli 400 000 pk-yritystä on jo nyt hyötynyt tuesta, rahaston tuesta. Euroopan unioni puuttuu. Meillä on EIP, takuu, yritykset saavat tukea, apua ja usein eivät kuitenkaan tiedä, että kyse on eurooppalaista, in, eurooppalaista invest, strategisen investointien rahastosta. Ja näkyvyys on kuitenkin olennaisen tärkeää, mitä tulee sitten hallinnointiin. Siinä kohtaa on tärkeää, että avoimuus on erittäin hyvä tasolla ja päätöksiä mitä tehdään eri osapuolten välillä, ne pitää pystyä myös perustelemaan. Varsinkin kun me puhumme joskus äh, arkaluontoisista tiedoista. Maantieteellinen ulottuvuus täytyy myös ottaa huomioon, kun puhutaan osallistavasta roolista rahastossa ja tämä pitää toimia yhteen kohesiopolitiikan kanssa. Tämä synergia ei voida sotkea tätä rah- Junckerin suunnitelmaa ja esirahastoa kohesiopolitiikkaan, koska nämä siis täydentävät toisiaan, eivät ne korvaa toisiaan. Edelleen on tärkeää, että EUn tekemät ilmastositoumukset näkyvät rahaston toiminnassa. Ja nämä ovat tällaisia horisontaalisia tavoitteita, jotka liittyvät kaikkiin hankkeisiin. Ja mahdollisuuksien rajoissa täytyy voida kattaa tällä tavalla kaikki hankkeet. Sitten sosiaalinen ulottuvuus. Sanottu, että tämä koskee vain neljä hankkeesta, koska työllisyys- ja investointivaikutukset, sosiaaliset vaikutukset näkyvät tässä varsin hyvin, mutta jälleen kerran meillä on Euroopan investointineuvontakeskus, se on tärkeä on tärkeä rooli ja sosiaaliset hankkeet ovat ratkaisevan tärkeitä Euroopalle. Kun puhutaan alueellista, taloudellisesta, sosiaalista kohesiota, se on ihan mahdollista, se on toivottavaa. Meidän pitää löytää kaikki nämä aset rahastosta. Tähän mennessä se on, on vaikutettu työpaikkojen luomiseen, ja on tuettu yrityksiä ja on syntynyt myönteisiä vaikutuksia EUn talousarviolle myös. Tämä rahasto ei kuitenkaan ole mikään yleislääke. Pitää poistaa turhaa byrokratiaa, esteitä investointien tieltä. Tämä on meidän vastuullamme ja EUn pitää vaikuttaa tällä alueella. Kiitoksia. Eh No niin, sitten varjoesittelijöiden puheenvuoro. Ja jokaisella heistä on enintään kaksi minuuttia puheaikaa. Ensin Otmar Karas. Danke vielmals. möchte mit dem Initiativbericht beginnen. Haluaisin aloittaa tästä oma mietinnöstä. Kompromissi tarkistuksia pidämme hyvin tasapainoisena ja niistä eh, ne kattavat hyvin eh, eri ryhmien eri näkemykset. On kaksi asiaa, jotka haluaisin vielä ottaa esiin. Minusta meidän pitäisi selkeämmin tuoda esiin se, että projektikriteereitä ei saa heikentää, eikä myöskään tämän 300 eh, eikä myöskään näitä investointitavoitteita tai maantieteellisiä kattavuutta. Ja meidän täytyy pyritä pyrkiä siihen, että tai tiedämme, että Esir ei voi sulkea kaikkia investointiaukkoja ja siihen tarvitaan sitten sisämarkkina- ja rakennetoimia. Mitä tulee tähän lainsäädäntöön, tähän lainsäädäntöosuuteen, minun ryhmäni muutamissa tarkistuksissa muistutetaan siitä, että nämä investoinnit investointimahdollisuudet eivät ole soveliaita kaikille projekteille ja on tiettyjä määräyksiä, jossa täytyy huolehtia siitä, että esirin määräykset eivät karkota äh, muita äh, takuiden antajia tai investoijia. Ja sen lisäksi meidän täytyisi myös äh, hyödyntää näitä projekteja kolmansien maiden kanssa artiklassa kahdeksan ja lainsäädäntönä meidän edussamme ei voi olla tämän vaikeuttaminen. Me haluamme enemmän avoimuutta. Ja tätä me olemme äh, tukeneet. Me haluamme enemmän äh, tällaista perusta ja pohjaa erilaisille äh, mahdollisuuksille vaikuttaa ja me haluamme äh, vahvistaa yhteistyötä ja haluan mm, molempia esittelijöitä äh, kehottaa vielä miettimään näitä asioita ja tulen toimittamaan teille tarkistukseni ja toivon, että voin niitä vielä miettiä. Kiitos. Ja sitten Eder. Hän ei ole paikalla. Puhuuko joku hänen nimissään? Eh bien, je vais donner la parole. Sitten annan puheenvuoron Sander Lonesille. Hänkään ei ole paikalla. Bernd Kolbel. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich darf... Kiitos puheenjohtaja. Minä puhun sekä ECRn että kollega Sander Luunin puolesta, joka ikävä kyllä ei voi olla paikalla. Hänellä oli esteitä. Ensinnäkin haluaisin kiittää molempia esittelijöitä tästä ahkerasta työstä, mutta ihan lyhykäisesti ottaisin esiin nämä kritiikin äh, kohteet ihan äh, mitä meillä ECR-ryhmässä on Esirin suhteen, kun puhutaan tällaista uudesta Esir plussasta tai Esir kakkosesta. Me olemme samaa mieltä, että Esir ei ole mikään yleinen ihmeväline. Emme me voi kuvitella, että kun meillä on EU:ssa tällainen uusi ohjelma, niin kykenemme hoitamaan kaikki taloudelliset ongelmat jäsenvaltioissa tällä uudella ohjelmalla. Meille ratkaiseva on kysymys siitä, miksi me nyt jo puhumme ESIR kakkosesta, kun ESIR ykkönen on vielä käynnissä. Ennen kaikkea sitä taustaa vasten, että ESIR ykkösessä on jo määritelty, että äh, arvioidaan sen, miten se toimii, toimiiko se niin kuin me olemme odottaneet. Ja eihän voi olla niin, että että tässä ei tulisi tiettyä kilpailua jo olemassa olevien ohjelmien kanssa ja että markkinoiden vääristymiä tulee syntymään, koska jokainen, joka osallistuu esiriin, on varmasti paremmassa asemassa kuin ne, jotka eivät osallistu esir, koska jos näin olisi, niin me emme tarvitsisi koko ohjelmaa. Eli ei tätä nyt voida täysin välttää millään muotoa. Ja sen vuoksi me sanommekin, että ei ole vielä aika päättää mistään ESIR kakkosesta. Ja jos me haluamme puhua tästä perusteellisesti, niin pitää äh, varmistaa se, että täydentävyys äh, todellakin äh, toteutetaan ja että siinä otetaan huomioon myös maantieteelliset kohdat, koska tärkeää on myös se, missä ESIR toimii, koska tästä on jo esimerkkejä jossa ESIR ei ole ollut menestyksekäs, koska esimerkiksi Saksassa, jos siellä tuetaan ESIR ESIRin kautta projekteja, niin ne ovat projekteja, joita meidän valtiovarainministeriömme voi negatiivisilla koroilla rahoittaa, niin en ymmärrä, miksi ESIRin kautta niitä pitäisi sitten rahoittaa. Merci. Kiitos. Seuraavaksi äh, Ramon Tremosa Ibalsels. Hello. Thank you very much. Merci beaucoup. Kiitoksia puheenjohtaja. Lyhyesti olen nähnyt, että tarkistuksia on satoja. Monet koskevat mikä on, tätä, mikä on täydentävä hanke ja minkälaisia hankkeita pitäisi rahoittaa rahastosta ja mitä ei. Ja se on mielestäni niin hyvä merkki, että meillä on samanlainen käsitys esirin käytöstä, joten tämä on hyvä, että tällaista keskustelua nyt käydään. Toiseksi olen myös huomannut sen, että haluamme, olemme huolissamme siitä, että Poliittisista syistä hankkeita keskittyy tietylle alueelle. Tarvitaan enemmän suhteita esiirin ja paikallisten investointipankkien välillä. Näin rahoitus käy, tulla, tullaan käyttämään paremmin. Ja vielä lopuksi minusta meidän pitää muistaa se, että esirahoitusta tarvitaan hankkeille, joilla on todellista lisäarvoa. Varoja ei pitäisi käyttää tavanomaiseen toimintaan business as usual pohjalta. Meidän ei pidä pa- pakottaa tällaisen tietynlaisen maantieteellisen jakoon, koska ei tämä ole mitään kohesiopolitiikkaa. Pitäisi keskittyä paljon enemmän lisäarvoon ja tuloksellisuuteen, tehokkuuteen ja tarkastella myös, mitkä ovat parhaita keinoja saavuttaa tavoitteet paljon enemmän kuin se, että yritetään varmistaa tällainen maantieteellinen tasapaino, koska on monia muita Euroopan rahastoja, jotka pyrkivät juuri tähän. Ja vielä lopuksi, ajatellen omaa aluetta, niin me meidän täytyy varmistaa, että eurooppalaiset kriteerit, jotka täällä parlamentissa määritellään, niitä ei sitten ohiteta äh, jäsenvaltion hallitusten tasolta, kun ne saavat äh, rahat, ne sitten käyttävätkin ne miten haluavat. Meidän pitäisi varmistaa siis, että kriteerit, joissa täällä on päätetty, niitä ei muuteta tämän joissakin pääkaupungeissa. Merci. Nils Torvalds. Kiitos ja sitten Nils Torvalds. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Joitakin saksalan kielen sanoja käytetään myös englannin kielessä – ja Schadenfreude se ei ole tässä tapauksessa, vaan Zugzwang, mikä tarkoittaa sitä, että tässä on vähän aika paineita ja se näkyy myös tässä keskustelussa. Nyt me olemme vielä hyvin yleisellä tasolla keskustelussa, ei vielä olla menty kompromisseihin. Ihan muutama huomio vain. Täydentävyydestä on puhuttu moneen kertaan ja sitä täytyy hieman selventää. Avoimuudesta, läpinäkyvyydestä on puhuttu alusta asti. Sitä täytyy lisätä erityisesti investointipankin taholta. Mutta on kuitenkin sanottava, että en ole kauhean tai en suhtaudu hirvittävän positiivisesti parlamentin taholta tähän mikrorahoitus- tai mikrotoimintaan. Eli tässä saatettaisiin jo joutua sellaiseen tilanteeseen, missä ei saada minkäänlaisia päätöksiä aikaiseksi, kun ei ole minkäänlaista johtajuutta. Tämä investointineuvontakeskus ei hirvittävän hyvin toimi, joten sitä pitää vielä, siitä pitää keskustella. Rakenteelliset uudistukset ovat hyvin mielenkiintoisia, erityisesti kun otetaan huomioon teknologian ja ilmastotavoitteiden yhteensovittaminen. Niitä täytyy todella käsitellä yhdessä. Muutoin, muutoin tämä vesittyy ja nyt minun puheaikani päättyykin. Kiitos.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 tässä on tärkeitä muutoksia tähän alkuperäiseen asetukseen. Nimittäin on poistettu se artikla, jossa oli tämä velvoite siitä, että näiden, nämä suunnitelmat pitäisi arvioida riippumattomasti ennen kuin lähdetään jatkamaan tätä. Ja tämä artikla on poistettu. Ja nyt esiintyikin kysymys siitä, että onko meillä ylipäätään luotettavia tietoja, jotta voidaan arvioida, onko ylipäätään tarpeellista pidentää tätä määräaikaa. Ja sitten verrata reaaliinvestointeja, eh, eikä meillä ole minkäännäköisiä tietoja myöskään kansantaloudellisista vaikutuksista. Jos katsomme investointeja, niin eivät nämä tässä kiintiöt ole olenkaan kovinkaan muuttuneet. Ja jos ajatellaan maatieteellistä painopistettäkin ja puhun, jos puhun Portugalin näkökulmasta, niin ei siellä nyt ole varsinaisesti mitään todellisia investointeja, vain yhteen ainoaan projektiin, jossa muutenkin EIP on antanut lainaa. Ja kysymys taisi olla 100 miljoonaa. Ja tämä oli EIPn laina. Ja miten, mikä ESIR-suunnitelman logiikka on? Me tarvitsemme junker suunnitelmaa jolla äh, näitä asioita on tai miksi me tarvitsemme jonkin Junckerin suunnitelman, että voidaan antaa rahaa Lissabonin kaupungin äh, hallituksen äh, projekteille? Ei, me tarvitsemme todellista julkista investointia. Me tarvitsemme investointeja toki äh, mutta koko ajan puhutaan yksityisistä investoinneista ja tuntuu siltä kuin näillä yksityisillä investoinneilla tai investoijilla ei olisi edes mahdollista osa, osallistua näihin. Tämä on ihan absurdia. Me tarvitsemme huomattavasti enemmän investointeja julkisiin infrastruktuureihin. Kiitos. Si. Kiitos. Kardia Saval tuli juuri paikalle. Me olemme nyt kuulleet täällä yhteisesittelijöiden puheenvuorot. Kommentoimme sitä, että tarkistuksia on tullut hyvin suuri määrä ja me nyt käsittelemme kummankin mietinnön tarkistuksia yhdessä. Haluatteko te puhua nyt tai ehkäpä tämän tässä lopuksi? Käytätte siis puheenvuoron. Perdón por haber llegado. Puheenjohtaja, anteeksi, tulen joka myöhässä. No, jo niin tässä kuitenkin, josta niin ne puhuttiin, luotan kuitenkin kahteen esittelijän ja on tilaisuus myös tehdä heidän kanssaan työtä näiden kahden mietinnön kohdalla yksinkertaisesti. Toivotan heille vain onnea näiden neljän, 500 kuinka muuta niiden tonkaan tarkistuksen kanssa. Laskitte oikein. Onko rouva Niriada paikalla? En ainakaan näe häntä, eikä hänen puolestaan ole ketään paikalla, joten sitten Bas Eichhout. En näe häntäkään. Jordi Sole. Thank you, Mr. President. Our amendments. Kiitoksia puheenjohtaja. Meidän tarkistuksemme keskittyvät puutteisiin, joita olemme huomanneet ESIR 1.0 täytäntöönpanossa. panossa ja nämä tarkistukset ovat myös linjassa muiden ar- kriittisten arviointien kanssa, muun muassa EIPn sisäis- sisäis- arviointikertomuksessa ja myös muut tarkkailijat ovat todenneet tyyppisiä asioita. Uskomme, että yleisesti ottaen on kolmenlaisia puutteita. Ensimmäinen ryhmä koskee vaikutusta ja avoimuutta. Me uskomme, että on varsin vähän todisteita siitä, että tähän mennessä investoinnit olisivat juurikaan vaikuttaneet työllisyyteen ja tuotantokuiluihin, kulun ja totta on, että tietoa ei todellakaan ole lainkaan tarpeeksi, että voitaisiin arvioida vaikutuksia niiden investointien kohdalla tähän mennessä ja saada sitten harjoittaa kunnollista valvontaa niiden suhteen, jotta parlamentissa pitäisi harjoittaa tätä suuren yleisön. Me ehdotamme tarkistuksissamme paljon yksityiskohtaisempaa vuosikertomusta ja vaikkakin olemme tyytyväisiä komission ehdotukseen julkaista tällaisen tulostaulun hankkeesta, niin meistä tällainen tulostalo tarvitaan myös hylätyistä hankkeista. Sitten toinen puute, kohdentaminen, liikaa on investointi fossiilisiin polttoaineisiin ja vanhanaikaiseen talouden infrastruktuuriin ja liian vähän taas siihen, että voitaisiin vauhdittaa tulevaisuuden teollisuutta ja päästä eroon fossiilista polttoaineista, tehdä Euroopasta, EUsta maan johtaja uusissa, maailman johtaja uusissa teknologioissa, puhtaissa teknologioissa. Pitäisi sitten köyhyys, epätasa-arvo täytyy ottaa huomioon, ja jotka poliittista epävakautta meistä näiden investointeen täytyy sopia yhteen strategisten poliittisten tavoitteiden kanssa EU:ssa. Haluaisimme määrätä 50 prosenttia investoinneista hankkeille, jotka eivät vain liity Pariisin vetisitoumuksiin, vaan joiden päätavoitteena on täyttää ilmastotavoitteet ja haluamme, että 20 prosenttia merkittäisiin köyhyys, köyden vastaiseen toimintaan, samoin syrj- sosiaalisen syrjäytymisen vastaiseen toimintaan. Sitten vielä viimeinen puute. Tästä on jo paljonkin puhuttu. Täydentävy- täydentävyys on tämä ongelma. Kun ajatellaan tämänhetkistä määritelmää täydentävyydestä, Äh, tässä tarvitaan tarvitaan välttämättä esirin varoja. On kuitenkin välttämättä saada täydentävyyttä, jotta tämä toimistaa Euroopan investointipankin erityisoperaatioita saavuttaa tietyn tuoton julkisen rahan käytölle ja tähän pitää liittyä tietyn tyyppistä rahoitusteknologiaa. Olemme tehneet tarkistuksen, joka selkeyttää tätä määritelmää tämän suuntaisesti ja sovel- sitä sovelletaan vain operaatioihin, jotka ovat strategisia, siis ne ovat linjassa EUn strate- poliittisen strategioiden mukaisia. Kiitoksia. Marko Valli. Sitten Marko Valli. En näe häntäkään paikalla. Hän on Ekonin ja budjettivaliokunnan varjoesittelijä. Sitten Barbara Kapel, en näe häntäkään. Marko Zanni, ei hänkään ole paikalla. No sitten varjoesittelijöiden puheenvuorot olivat siinä ja menemme puheenvuoroihin ilman puhujalistaa ja ensimmäisenä Ekonin puheenjohtaja Kaltieri. Kiitos. Itse asiassa kukaan ei ole pyytänyt puheenvuoroa tässä, mutta, mutta voin nyt toistaa tämän kehotuksen. Jos joku haluaa käyttää puheenvuoron, niin ollos hyvä vaan, tai sitten voimme antaa komissiolle puheenvuoron. Jan Uh, I would like to stress by saying that there is a... Kiitos. Haluaisin aloittaa sanomalla, että komissio ja useimmat puhujat ovat yhtä mieltä tästä. Me tarvitsemme, me haluamme lisää täydentävyyttä ja avoimuutta, haluamme maantieteellisen tasapainon myös ja tehokkuuden. Eli tässä on sellaisia asioita, joita pitää korostaa. Sitten on asioita, jotka ovat komission mielestä vähän ongelmallisempia. Ensimmäinen niistä liittyy hinnoitteluun. Mietintöluonnoksessa ehdotetaan, että hinnoittelu EFSIin liittyen aiheuttaisi oikeutta, se annettaisiin tietylle taholle ja se aiheuttaisi sitten juridisen ongelman perussopimusten näkökulmasta. Eli se, kuka hinnoittelee. Sitten tämä EU-takuu ja siihen liittyvä kynnys tai tämä osuus. Siinä halutaan alentaa ja tämä nyt tässä vaan halutaan eh, todennäköisesti sitten lisätä EIPn tuottoja ja se ei varmaankaan ole tarkoituksena. Sitten 1,1 miljardia on komission ehdotus ja 500 miljoonaa EFSin rahoitukseen. Parlamentti ehdottaa, että 1,6 miljardia laitetaan takaisin verkkojen Eurooppa-välineeseen ja käytetään sitten enemmän liikkumavaraa kuin mitä komissio on ehdottanut. Mutta komission on vaikea hyväksyä sitä, että nykytilanteessa lähdetään kasvattamaan liikkumavaraa, kun Brexit kuitenkin aiheuttaa paljon paineita. Kolmas asia, jonka haluan tuoda esiin, liittyy siihen, että ähm, pyritään jatkuvasti invest- aina hakemaan jonkinlainen ähm, korkeamman tahon mielipide jokaiseen päätökseen, joka liittyy tähän tietynlaista tällaista hierarkiaa halutaan sinne laittaa. Tällaista subordinaatiota ei pitäisi pitää niin tärkeänä asiana. Jos ajatellaan vaikkapa riskialttiita teknologisia äh, hankkeita, niin tietysti siellä on enemmän riskejä kuin jossakin äh, moottoritierihankkeessa. Tietysti, että otetaanko seniorin kanta vai juniorin. Mutta totta kai täytyy katsoa, mistä nämä hankkeet ja niitä koskevat lausunnot tulevat. Sitten COP21 kysymys. Esimerkiksi vihreistä otettiin tähän kantaa me kyllä kiinnitämme huomiota siihen, että investointiohjelma tai investointisuunnitelma ja COP21 täydentävät, tukevat toisiaan. Ja 40 prosentin tavoite on tärkeä. Se on toki haastava ja hankala tavoite, mutta meidän täytyy voida edistää tätä tavoitetta. Sitten ajatus siitä, että otetaan vain nämä yleiset kestävyyskriteerit kaiken perustaksi. Siihen meillä liittyy hieman huolia. Toki me haluamme edistää kestävän kehityksen kriteerien tavoittamista, mutta YK kestävyyskriteerit eivät ole juridisesti sitovia, kun taas sitten COP21 40 prosentin tavoite on sitova. Lisäksi mietintöluonnoksessa mainitaan se, että kansalliset kehityspankit saisivat suoraan EUn takurahastosta rahoitusta. Vuosi sitten katsoimme tätä ja tulimme siihen tulokseen, että se olisi hankalaa, koska yhteistyötä ei ole tarpeeksi. Tällä hetkellä hankkeita on yli sata, joita edistetään kehityspankkien, kansallisten kehityspankkien kanssa yhteistyössä, eli käytännössä nyt tämä toimii. Mutta kuka sitten vastaa due diligence-periaatteiden täytäntöönpanosta? Ja tähän liittyy kaksi tärkeää kysymystä. Ensinnäkin maantieteellinen tasapaino heikkenisi. Eli jos kansalliset kehityspankit pääsevät tähän rahoitukseen, no me tiedämme, mitkä kansalliset kehityspankit olisivat hyvässä asemassa saadakseen hankkeita. Siellä tietysti on Ranskan mm, pankit, jotkut Italian pankit ja niin edelleen. Eli kaikki tämä paino, paine, jota me nyt haluamme, haluamme asettaa ja lisäksi tämä vaikuttaisi myös tilinpitovelvollisuuteen. Ja tässä kohtaa juuri parlamentilla onkin intressejä. Moldova ja Ujerin heitä pyydettäisiin tulemaan kertomaan, mitä tapahtuu, mutta pyydettäisiinkö sitten CDPtä tai Kestepoota tulemaan tänne samalla tavalla. Eli on hyvin tärkeää, että varmistetaan myös vastuuvelvollisuus kansallisten kehityspankkien osalta. Monet puhujat ovat puhuneet myös sosiaalisten investointien tarpeellisuudesta. Ja me käytämme, keskustelemme EIP ja muiden kanssa tästä, jotta voidaan tukea näitä sosiaalisia investointeja – Sosiaalinen osallisuus on yksi hyvin tärkeä asia. Esimerkiksi iisi ohjelman äh, rahoitus on kaksinkertaistunut EIPn ansiosta. Ja, ja nyt mikroyrityksiin on saatu kaksi miljoonaa lisää yritystä ja myös sosiaalinen osallisuus kansalaisten keskuudessa on parantunut näiden rahastojen ansiosta. Ja Tämä on ensisijainen tavoitte. Kiitos. Kiitoksia komissiolle. Samoin johtokunnalle tietenkin. Tähän tavallaan edustatte myös johtokunta. Nyt ihan lyhyt kommentti siitä, mitä sanoitte hinnoittelusta. Minulla on sellainen vaikutelma, että että nämä kriteerit EIPn juridisen riippumattomuuden kunnioittamisesta. Se on tietysti juridisesti tärkeä asia, jos me seuraisimme johdonmukaisesti tätä periaatetta, huomaisimme, että jo olemassa olevassa täytäntöönpanossa lainsäädännössä on kohtia, jos, ovat vähän rajatapauksia koska tämä on ainutlaatuinen rakennelma, jonkinlainen hybridirakennelma, joten on osia asetuksesta, jossa on joitakin velvoitteita, jotka laillisesti puhuen ovat pelkästään puhtaasti eip päätöksiä tai joitakin nimityksiä myös. Meistä EIP ja jonkinlainen... Siis me tiedämme varsin hyvin, että tämä argumentti EIPn riippumattomuudesta ei mielestäni sovi oikein hyvin tämän käytännön hybridirakennelman kanssa yhteen, mutta olen iloinen siitä, että pääperustelu, jota käytitte vastaan, on tämä juridinen argumentti juuri, koska mielestäni tämä ei ole kovinkaan vahva pohja. Olen varma, että voidaan löytää sellainen ratkaisu, joka sopii täysin yhteen EIPn ohjesäännön kanssa, mutta lainsäätäjä kuitenkin pystyy antamaan ohjeita siitä, miten parhaiten voidaan käyttää EU-talousarviotukea hyväksi, jotta saavutetaan lainsäätäjän määrittelemät tavoitteet. Tässä minun pääkommenttini, mutta Kiitän vielä teitä puheenvuorostanne. Sitten Pervans Peres. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, nyt kun kaksi valiokuntaa, valiokunnan koko jälkeen voidaan osallistua tähän keskusteluun. Kiitän tästä, että parlamentin kanta otettu huomioon. Oikean suuntaisesti haluaisin ottaa esille kolme seikkaa. Ensinnä luonnollisesti haluan tukea tarkistuksia, joita itse olen tehnyt. Ensimmäinen kohta minua todellakin hämmästytti, kun arvioinnissa, koska tällä hetkellä oli tiettyjä kysymysmerkkejä, miten tämä on vaikuttanut makrotaloudellisesti, siis tämä ESIR 1. Siksi onkin aivan olennaisen tärkeää äh, laatia ESIR 2 äh, ja toteuttaa se enemmän makrotalouden kannalta, näin sanoen. Sitten sosiaalisista, sosiaalista investoinneista kuulin, mitä komission edustaja herra Benjamin sanoi aivan oikean suuntaista puhetta, mutta tämän lisäksi olen vielä sitä mieltä vähän samalla tavalla kuin olemme mietimme, pitääkö rauhoittaa moottoriteitä vaiko ei, niin mielestäni olisi hyödyllistä lähettää sellaista viestiä, että olisi hyvä rahoittaa myös sosiaalisia infrastruktuureita, sairaaloita ja kouluja, koska kaikki sanovat, että kun kolme sektoria, jotka ovat hyvinkin rahoitettuja, ja niitä on aika helppo rahoittaa, niin näitä ovat energialiikenne ja digitaaliset seikat, mutta ei kovinkaan paljon painosteta, painoteta kouluja ja sairaaloita. Sitten, niin kuin esittelijäkin sanoi, kolmas kohta, tästä puhui herra Angel, ja olen saanut myös komission kanssa olisin vieläkin kunnianhimoisempi kuin komissio. Tietysti on hyvä sanoa, että otetaan kaikki mukaan ja seurataan YK ohje, ohjeita ja COP-tavoitteet ovat myös mukana, mutta mielestäni on vielä parempi, että ollaan täsmällisiä. Vähän niin kuin me täällä parlamentissa halusimme laatia tämän ESIR 1-version. Kun sitten katsotaan, mitä on saatu aikaan käytännössä, mielestäni 50 prosentin tavoite, koska loppujen lopuksi hän EU ei voi olla täydessä ristiriidassa. Toisaalta se, että se haluaa vaikuttaa ainakin kahdella asteella COP21 tavoitteeseen ja toisaalta ei sitten käytäkään kaikkea investointikapasiteettia, mutta tämä tavoite saavutetaan. Minun mielestäni 50 prosentin tavoite ei ole kovinkaan kunnianhimoinen. Näin, että moniakin tarkistuksia tämän suuntaisesti oli tehty ja toivottavasti esittäjät ottavat tämän huomioon YK on tavoitteiden puitteissa tietenkin, mutta sitten pitäisi ottaa myös tällainen 25 prosentin alitavoite energiatehokkuudesta, jos me todellakin haluamme toimia niin kuin vaadimme yhteiskunnalta silloin, kun tällaista investointisuunnitelmaa toteutetaan. Puis je, renouvelant Oui. Oh, Renaud, merci. Merci, Kiitos puheenjohtaja. Minäkin onnittelen ja kiitän yhteisesittelijöitä. Olemme puhuneet moottoriteiden rahoituksista, julkisen infrastruktuurin rahoituksesta ja kyllä varmaankin Junckerin suunnitelma olisi käytännössä joita, tai siis näitä hankkeita tuskin olisi toteutettu ilman Junckerin suunnitelmaa. Ja tässä on myös tarkoitus kiinnittää huomiota julkiseen velkaan ja korkoihin ja muihin. Nythän historiallisen alhaalla ne ovatkin. Tähän, jos mahdollisimman täsmällisesti voitaisiin arvioida hankkeet, joihin on julkisilla varoilla tai takuilla osallistuttu, mutta jotka olisi ilman tätäkin rahoitusta tai näitä takuita toteutettu, niin se olisi hyvä ottaa huomioon ennen kuin EFSI 2 päätetään. Kiitos. Ei ole muita puheenvuoropyyntöjä joten voimme antaa puheenvuorot takaisin molemmille esittelijöille. Kumpi teistä haluaa aloittaa? Toisessa järjestyksessä, eli ensin herra Fernandes ja sitten Bulman. Eh, financement. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin rahoituksesta sanottiin, komissiokin sanoi, että koskaan ei enää otettaisi rahaa ohjelmasta, josta jo aikaisemmin oli otettu rahaa. Pacta sunt servanda. Tämä tarkoittaa, että ei saa ottaa rahaa ei horisontti 20, 20 eikä Euroopan, verkkojen Euroopan välineestä tämän takia, ja tämä on ihan selvä asia, ei haluta ottaa 500 miljoonaa verkkojen Euroopan välineeltä. rahoitusvälineiden kohdalla ESIR on tehnyt hyvää rahaa. Pannaan kaikki rahat subventointiin. Ja jos komissio ja jäsenvaltio ovat sitä mieltä, että 500 miljoonaa on hirveä asia tämän tyyppisellä suunnitelmalle, niin sitä en kyllä voi ymmärtää. Ja puhutaan, olin 150 miljoonaa varauksena, se oli komission ehdotuksessa, siis 150. Ja 500 miljoonaa taas ei niitä oteta ohjelmasta, josta rahaa on jo aikaisemmin otettu. Joten kaikki välttämättömät varat otetaan takuusta, liikkumavarasta. Mielestäni tämä on ihan loogista. Ja verkkojen Euroopan välineeseen ei saa koskea, koska sitä on jo käytetty. 500 miljoonaa on asia, jota ei haluta vaarantaa, olen varma siitä. Mm, Brexitin seurauksena. On, täytyy käyttää sitä niitä liikkumavaraa, jota on, ja pitää noudattaa myös sitoumuksia. Ja tässä on sanottu, että pidetään kiinni sanasta ja sopimuksesta, jota on tehty sanottiin, että ei enää koskaan, korostan, ei koskaan otettaisi rahaa verkkojen Euroopan välineestä eurosta 20-20 ja pitää kunnioittaa sitoumuksia ja lupauksia. Sitten ESIR 2, kakkosesta ei ole mitään järkeä, että puhutaan jostakin ESIR kakkosesta, mutta on sitten samaa mieltä tai ei, niin tällainen investointivaje on, ollaan tästä ollaan kaikki samaa mieltä, ollaan sitä samaa mieltä tai ei siitä, että esir toimii. Sitä voidaan kuitenkin parantaa, sehän tässä on tarkoituksena. Ja, ja myös ajatellen pk-yrityksiä, takuu on lähes loppuun käytetty. On tästä jär... kannattaako sitten edetä esir kakkosessa vai ei? Esir kahden pitäisi toimia vuoteen 2020 saakka. Nyt ollaan vuodessa 2007. Kuinka paljon menee hankkeeseen, että se voidaan täytäntöönpana toteuttaa? Investoijat eivät tarvitse ennakoitavuutta, koska ne, jotka haluavat investointeja, työllisyyttä ja auttaa pk-yrityksiä, niin on todellakin välttämätöntä, että että on ehdotuksia, että voidaan sitten saada näkyvyyttä, ennakoitavuutta ja jotta tämä rahasto toimii vuoteen 20 saakka, koska joskus olen kuullut sellaisia kommentteja ja puheenvuoroja, joissa sanotaan, että tämä jatkuisi vielä vuoden 20 jälkeen. Se on siihen asti tarkoitettu pidennys ja tietenkään vaikutusta ei voida aikaan saada vielä. Nyt siihen menee paljon aikaa ennen vaikutuksia tulee, mutta jos odotetaan vaikutusten toteutumista, niin sitten täytyy odottaa ehkä 10 15 vuotta. On jotakin äh, huolenaita komissiosta, jotka jaan. Puhun kansallisista invest, kehityspankkeista. Tarkoituksena ei ole vaarantaa mm, tilivelvollisuutta, tarkoituksena ei ole edistää maantieteellistä keskittymistä. Tietenkin se on totta, että jos vahvistetaan ehtoja vain kansallisille kehityspankeille, kaikkein vahvimmat ottavat rahat, mutta pitää sitten vaan pystyä hälventämään tällaista mm, skenaariota ja vahvi- kannustaa siihen, että kansalliset kehityspankit voivat olla vahvempia. Ja sitten tähän kyllä yksi muukin ongelma, koska kaikissa maissa ei näitä pankkeja ole ja pitää kiinnittää huomiota tähän asiaan. Mutta aina voi yrittää vastuullistaa kansallisia kehityspankkeja. Tähän pitää liittyä myös valvontaa. Tarvitaan sijoitusjärjestelyitä eikä haluta sitä maantieteellistä keskittymää ja olen varma, että jonkinlainen kompromissi tästä syntyy. Kiitän myös niitä kollegoja, jotka ovat tehneet ehdotuksia ja jotka haluavat, että Eurooppa voisi investoida eri sektoreihin. Tietenkin ilmastotavoitteen pitää näkyä kaikissa hankkeissa – Ja kun asetetaan tavoite, niin se on tavallaan suuntaantava, jos voidaan ylittää tavoite, sen parempi, mutta meidän tavoitteemme ja politiikkamme on selvää. Ja myös se on selvää, että Euroopan investointipankin pitää noudattaa, kunnolla tulkita asetusta. Olen sitä mieltä, että EIP on todellakin velvoitettu näin toimimaan. Ja jos joku moottoritie toteutetaan ESIR-rahoilla. Se tarkoittaa sitä, että sitä ei voitaisi ilman ESIRiä rakentaa. Tämä pitäisi olla seurauksena ja tämä on tätä täydentävyyttä ja kunnollista asetuksen tulkintaa. Mutta että vahvistetaan, ja vahvistetaan täydentävyyskriteerejä, mm, kyllä, mutta myönnän, niin olen monta kertaa sanonut, en tiedä onko tämä niin helppo parantaa, miten on määritelty tämä täydentävyysperiaate. Tulkinnan täytyy olla oikeaa. Ja joskus vähän pelkään, kun yritetään parantaa tekst, lainsäädäntötekstejä, niin joskus vain monimutkaistaan tilannetta ja ongelma jää jäljelle ja näkyy sitten tulkintavaiheessa, kun tulkitaan täydentävyyttä. Mutta jos tekstejä voidaan parantaa, niin tehdään sitten niin. Ja samoin asetuksen tavoitteita. Siis asetu- tarkoituksena on parantaa sitä, mitä voidaan parantaa, jotta rahasto voi toimia vieläkin paremmin. Kiitoksia. Udo Bulman. Kiitos ja Udo Bulman. Ja, herzlichen äh, Dank, äh, werte... Kiitokset, äh, hyvät kollegat. Me olemme tilanteessa, jonka haluaisi tilanteessa vetää yhteen niin, että kyllä ää, tällainen mietintö, nämä mietinnöt ää, eivät ole mikään suuri ongelma. Me tulemme vastaamaan kaikkiin näihin kirjallisiin tarkistuksiin yhdessä varjoesittelijöiden kanssa. Lainsäädäntöosiossa on puhuttu asioista, jo, että me molemmat, Jose Manuel Fernandes ja minä, odotimmekin, jotka me itsekin olimme ottaneet esiin. Mutta olen kuitenkin hämmästynyt siitä, miten suuri äh, yhtenäisyys äh, tässä valiokuntayhdistelmässä äh, on. Meillä on samat kritiikki, samat lähtökohdat, samat ajatukset siitä, miten mennä eteenpäin. Ja kaikki ryhmät, jotka ovat puhuneet, haluavat luonnollisesti, eivät halua esitä, että ESIR jakaisi yksityiset ja julkiset rahoittajat ja että halutaan kestävyyttä ja että halutaan uudistumista – ja että ESIR itsessään ei pysty täyttämään kaikkia investointiaukkoja, vaan että se olisi moottorina paremmille investoinneille, lisäinvestoinneille sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Ja keskustelu oikeastaan keskittyykin sen vuoksi enemmän tähän tekniikkaan, eli kysymyksiin, millä välineillä ja millä välineiden parannuksilla voimme päästä A-sta b Ja tähän haluaisin vastata kollegalle tai kollegoille, jotka tässä puhuivat ja ne, jotka ovat tehneet kirjallisia tarkistuksia, että me tulemme tekemään kaikkemme, mitä kykenemme, jotta voisimme saavuttaa tämän hyvän konsensuksen ja heijastella tätä konsensusta myös äänestyksessä. Molemmat esittelijät ovat valmiita, erittäin valmiita ottamaan mukaan paljon näistä tarkistuksista ja olemaan joustavia niin, että saataisiin tähän mukaan ne asiat, joita te haluatte. Ja erityisesti myös tämä eri, erikseen mainittu monen kertaan ilmastotavoite. Minulla ei ole mitään ongelmaa sen kanssa päinvastoin me puhumme vielä sitten keskenämme siitä, että mihin kohtaan, missä muodossa tämä sitten lisätään. Ja Ersoleille minä haluaisin sanoa, köyhyyden vastainen taistelu ja epätasa-arvon vastainen taistelu, siinä ei ole mitään ristiriitaa. Ja Eera Vegasille, että meillä ei ole minkäännäköistä mielenkiintoa tehdä asioista ei läpinäkyviä, ei avoimia. Päinvastoin, jos täällä on jokin virke tai lause, joka on teidän mielestänne sellainen, niin kertokaa se meille. Koska me haluamme saavuttaa mahdollisimman hyvän avoimuuden. Minusta me olemme hyvällä tiellä, hyvin rakentavalla tiellä. Ja sitten salin, että minun vielä sanoa muutama sananen komission edustajalle. Kiitän komissiota näistä rakentavista keskusteluista, joita olemme käyneet, ja kiitän myös tästä kritiikistä, mitä mainitsitte. Me tulemme jatkossakin tekemään vielä paljon työtä keskenämme niin, että voimme ratkaista rakentavalla tavalla nämä ongelmat. Mutta yksi huomio kuitenkin. Nimittäin, mikäli te voisitte viedä takaisin kysymyksen komissiolle, Komissio on sanonut, että niin aivan kuten mekin, he haluavat enemmän avoimuutta, kestävyyttä, kohdennettua ää, työtä. Ja komissio on kuitenkin 50 prosenttisesti Esirin viranomainen. Ja sen vuoksi haluaisinkin kysyä, miksi eh, emme ole onnistuneet saavuttamaan sitä, mitä komissio meidän kanssamme haluaa saavuttaa. Tätä ei ole saavutettu, eikä ole edes muotoiltu sitä, mitä me yhdessä paremmin haluamme saavuttaa. Ja kun me teemme ehdotuksia, niin meille ei riitä se, että komissio sanoo, mikä kaikki sen mielestä ei ole hyvää. Ei, vaan komission täytyy sanoa, millä miltä osin se voi toimia äh, meidän äh, ajatustemme pohjalta ja millä tavalla se itse voisi olla äh, luova ja olla mukana ratkaisemassa ongelmia. Mutta ei voi vain sanoa, että hinnoittelu ei ole teema ja meidän oikeudellinen palvelumme on tähän vastannut ihan eri tavalla kuin komission. Rahoituksesta olemme eri mieltä eikä näitä, näitä kaikkia alempia paikkoja pidä vahvistaa. Ja COP21 tavoite, me nyt jo 35 prosenttia Euroopan investointipankin salkusta 35 prosenttia ja 40 verrattuna 35 ei nyt ole niin suuri ero mutta ehkä voimme tässäkin vielä tehdä työtä. Ja jos eh, ei puhuta tai jos ei haluta eh, kansallisten eh, pankkien, kehityspankkien kautta hoitaa tätä hallintaa, niin silloin meidän täytyy miettiä, millä tavalla me saamme joustavamman järjestelmän. Mutta yksi asia ei onnistu on se, ristiriita, missä komissio jo pari vuotta on ollut. Investointipankki ei voi sanoa, että meidän täytyy itse tarkistaa kaikki pikkuasiatkin, muuten tässä ei ole oikeutusta. Ja koskapa me emme, meillä ei ole kapasiteettia siihen, niin silloin me emme voi ottaa mukaan pieniä ja keskisuurisia projekteja. Ja tämä on ristiriita, jonka me ehdottomasti haluamme ratkaista. Ja eh, ehkäpä komissiokin voisi heitellä parempia ideoita eh, sille, miten tämä voidaan ratkaista, parempia ideoita hinnoittelulle ja sille, miten eh, paikalliset kehityspankit voivat osallistua, niin komissio on enemmän kuin tervetullut kertomaan niitä meille. Mutta komissio ei voi nyt rajoittaa vastauksia vaan sanomaan ei, koska kaikki me haluamme parempaa ja siihen me tarvitsemme kaikki kumppanit, myös komission riveissä. Kiitos. Thank you. So we can conclude. Kiitoksia. Voidaan lopettaa tämä kokous tähän. Kiitän esittelijöitä, komissiota, muita puhujia. Äänestämme näistä mietinnöistä maanantaina 24. huhtikuuta kello 15 Brysselissä. Kiitoksia. Okay. The meeting is closed. Thank you. Kokous päättyy.